Okei. Okay, um... No niin, nyt ehdotan, että jatkaisimme työtämme IMKO-kokousta ja seuraavan asian päätä. Eli mietimme tuota sähköisen kaupan strategiaa. Kyse on IMKON Intan ja Intan asiasta ja esittelijä Daniel Dalton, olkaa hyvä. Che, um... Kiitos puheenjohtaja. IMCO-lausuntoa varten halusin vahvan fokuksen siihen, miten tämä vaikuttaa kuluttajiin. Siis tämä, nämä digitaaliset puutteet kaupasuhteessa on nyt puuttua siihen eri tavoin. Ensinnäkin sähköinen kauankäynti. Kuluttajat käyvät sähköistä kauppaa paljon, mutta kuitenkaan digitaalisen markkinastrategian visiota ei toteuteta sekä markkinoiden sisä- että ulkopuolelta toivottavasti parannuksia tehdään geoblokkauksen ja kyberturvallisuuskysymysten puitteissa ja se auttaa EU ulkoisen kaupan strategiaa menestymään. Sähköinen kaupankäynti on kasvava ala ja se on menestyksekäs tuottava erityisesti EU-sisällä oleville yrityksille, mutta jos halutaan helpottaa kansallista kauppaa, niin tilannetta pitää parantaa huomattavasti ja syytähän on se, että kuluttajat usein kohtaavat. No kun he yrittävät ostaa jotakin EUn ulkopuolelta, EUn ulkopuolella verkkosivu siis usein he kohtaavat sen, että tulee kirje tulliviranomaisilta tai koputusoveen ja tulee sitten suuret sakot, kun nyt hankkia tuotteita ulkomailta, joten pitää tähän puuttua muuten. Sähköinen kaupankäynti ei tule kukoistamaan kansainvälisellä tasolla esimerkki tässä. Meillä on lukuja Britanniasta, mutta nämä ovat melko samansuuntaisia muillekin EU-maille. Uskon, että näin on. Mutta jos siis tuo jotakin, ostaa jotakin sähkösoparikantta ja tuo sen oman maahan, niin sitten pitää maksaa. Tulee jos arvo on yli 35 puntaa, noin 150 euroa, mutta mikä tärkeämpää, sitten pitää myös maksaa tuontialvi, jos se on yli 15 puntaa tai 17 euroa arvoltaan. No sitten miten käy, jos matkustaja menee muuhun maahan ja sitten palaa sitten 390 puntaa, eli 440 euroa on, on raja. Siinä ei sitten koordinoita tuontialveja tai muita, ja heidän tarvitsee ilmoittaa mistään tuon halvemmasta, ja tässä on nyt eroa kahden välillä, ja se on haitta sähkökaupan, jos halutaan sen menestyvän globaalisti, niin pitäisi puuttua tähän. Siinä yksi asia, hän on pyrkinyt puuttumaan lausunnossamme. Sitä laittaa myös VCOn agendalle. Sitä ei voida ehkä tehdä kahdenvälisesti kauppasopimuksen, vaan tämä pitää ottaa esille VTOssakin, kun digitaalisia asioita vedän eteenpäin ja palveluasioita. Ja pitää poistaa tällaisia digitaalisia muita kuin tullitariffeja. Ja pitää keskittyä vain alueisiin, kuten että kehitetään sääntelyä, kuten kuluttajan suoja, joka on hyvin tärkeä, jos halutaan tämä toimimaan, sähköiset maksut ja avoimuuden lisääminen sekä osa-alueet, jossa tämä edistyy kuten 3D-tulostaminen ja älyajoneuvot. Tämä pitää olla osa sitä, että kauppa ja markkinat lopulliset varmaan sen, ettei syrjitä ketään. Flow of data. Tiedon vapaa virtaus on tietysti hyvin ajankohtainen aihe tämän kaiken ytimessä. Ja olemme kaikki samaa mieltä siitä, että tarvitaan yksityissääntöjä vahvoiksi ja niistä ei luovuta. Joskus tunnustetaan, että tie, tiedon paikantaminen on tärkeää, tai siis säilyttäminen, säilytyspaikan päättäminen on tärkeää, mutta tietovirtausten rajoitukset voivat äh, olla protektionismia. On, on hyvin tärkeää, että varmistetaan tiedonvapaa virtaus kaikki erilaisuudet ovat että tätä ei pitäisi tehdä kauppasopimuksissa. Ja tunnistetaan sen kyllä, mutta mikä on parempi lähestymistapa taata että virtaus on suojella korkeaa yksityisyyttä ja siirtyä sääntöjä jossain ja pitää sitten samalla tarkastella näitä sopimuksia eri valtioiden kanssa eri maailmaa, kuten se, joka on Yhdysvaltain kanssa. Sitten on toinen Japanin kanssa tulossa. Meidän pitäisi pyytää komissiota katsomaan enemmän näitä sopimuksia kolmansien maiden kanssa, jotta tiedonvapaa virtaus varmistetaan ja että tietosuojatasot pysyvät yllä. Ja kun tämä muuttuu sitten, näitä on helpompi muuttaa kuin kauppasopimuksia, sitä pitäisi katsoa. Ja aikaisemmin on laatinut sitten raportin muista kuin tulliestistä ja tästä huomattiin, että on protektionistisia suuntauksia joskus, no, mutta sitten tällainen NTB-este yhdelle maalle onkin legitiimiä politiikkaa toiselle maalle. Se on valtava haaste, mutta tämä pätee digitaalisiin muihin kuin tuliesteisiin. Joten VTO-työllä VTO-tasolla tarvitaan paljon työtä, kun näitä esteitä poistetaan. Tätä laaja konsensus ja ehdottaisin myös, että vetäisin eteenpäin digitaalista NTB-seminaaria globaalisti. Eli yhteenvetona proaktiivisella digitaalisella kauppastrategialla on luottavan, että voimme edistyä huomattavasti ja kehittää 2000-luvun kuluttajaystävällistä kauppakehystä, joka suojelee niitä asioita, jotka ovat tärkeitä EUlla. Odotan innolla kollegoiden kommentteja, kysymyksiä ja läheistä yhteistyötä varjostelijan kanssa. Kiitos. Thank you very much, Kiitokset, Daniel. Sitten kansanpuolueen varjoesittelijä Pospi silloin häntä ei näy paikalla. Haluaako joku hänen puhua, puolestaan puhua? Ilmeisesti ei. No sitten Demarien puolesta Göring Odenberg häntäkään ei näyttää, tai eikä hänenkään puolestaan taida kukaan esittää mitään sen enempää, joten oiko päättää Albrecht. Olkaa hyvä. Thank you very much. Uh... Kiitos. No toivon, että tässä sitten kollegoitakin paikalle ilmaantuu luonnosta käsittelemään. Odottelen kovasti tätä. Minua kovasti kiinnostaa myös se, mitä sanottiin henkilötietojen käsittelystä esimerkiksi kauppaneuvotteluista ja sitten myös tietysti kauppaneuvottelut ylipäätään. Ja unionia totta kai kiinnostaa juuri se, että me emme menetä tätä pelivaraa kauppaa neuvotteluissa voidaksemme vaatia enemmän tietosuojaa ja sitten kehittää tätä oikeudellista kenttää muutenkin. Ja tässä sitten tosiaan toimitaan niin, että päätökset tietosuojan tason riittävyydestä otetaan huomioon ja meidän äh, liittolaistemme kanssa tätä käytettäisiin myös. Tässä on hyvä mahdollisuus saada sitten enemmän näistä tietosuojan riittävyyspäätöksistä irti neuvotteluissa. Meidän ei ehkä pitäisi kuitenkaan liialti laajentaa tätä kenttää. Tietysti meidän täytyy myös muistaa, että me emme saa ajautua näihin perusteettomiin paikannusjärjestelyihin esimerkiksi, ja siitä sitten syntyisi taas kaupan este eli olisi syytä pyrkiä pääsemään eroon näistä maamonopoleista. Monet niistä eivät ole kovinkaan reilulla pohjalla. Meidän täytyy tähän kiinnittää huomiota pikemminkin kuin laajentaisimme tämän tätä enempään. Ja jos ajattelemme tiedonvapaata liikkuvuutta, se tietysti liittyy myös henkilötietoihin, mutta myös muihin vastaaviin tapauksiin tekijänoikeuksiin esimerkiksi ja monia muita tällaisia aiheita saattaa vielä tulla esille. Eli ei olisi viisasta puhua vain siitä, että tarvitaan tiedonvapaata liikkumista ja se siitä, koska tässä täytyy tietysti neuvotella tietyistä standardeista. Ja toivon kuitenkin, että me voisimme saada tasapainoisen ratkaisun tähän ja Intan kanssa ja löytäisimme oikean reitin suojataksemme myös omaa henkilötietojärjestelmäämme. Kiitos. Kiitos tästä. Jos muuta sanottavaa ei ole tästä asiasta, niin komissio voikin sitten sanoa sanottavansa. Uh, yes, good afternoon. Uh, Hyvää iltapäivää. Pidämme hyvänä tätä lausuntoa kohti digitaalista sähköistä kaupunkin strategiaa ja kyllä keskustelua on käyty Intavaliokunnassa. Voin vahvistaa siis omalta osaltamme, että olemme täysin samaa mieltä näistä kolmesta periaatteesta, jotka liittyvät tähän sähköisen kaupankäynnin strategiaan, mihin se pitäisi perustua. Meistä tarvitaan päivitettyjä kaupan sääntöjä, jotka vastaisivat eu toimijoiden tarpeita, että seurattaisiin digitaalista vallankumousta ja kehityssuuntia, mutta samalla pitää myös pohtia sitä, että miten voidaan hyödyntää tai siis parantaa kuluttajan asemaa. Komissio on jo vastannut tähän tarpeeseen esimerkiksi jättämällä pitkän menevän kauppaluvun, digitaalisen luvun sopimuksen Meksikon kanssa. Siihen kuuluu jo tärkeitä säännöksiä. Esimerkiksi se, että kielletään pakolliset lähdekoodin siirrot ja sitten sähköisten siirtojen tullit. Ja sitten säännöt kuluttajansuojaluottamuksesta, äh, no kyllä, siis kehyksiä ne heijastavat, ne ovat kunnianhimoisemmat kuin mitä kenellänsä muulla kauppakumppanilla olisi. Sitten otettiin mukaan myös säännökset sääntelyyhteistyöhön esimerkiksi. Se saattaisi kannustaa keskustelun normien yhteen toimivuudesta. Ne ovat näitä kysymyksiä ja asioita, joita mainitaan raportissa, jos katsoo myös tätä viime sopimusta Japanin kanssa, niin sitä voidaan pitää hyvänä vertailukohtana tässä, jossa meillä on oma lukunsa sähköiselle kaupankäynnille, ja se vastaa näihin avainkysymyksiin, jotka ovat mukana työasiakirjassa. Haluaisin vastata yhteen tärkeään asiaan, joka juuri mainittiin tietojen siirtäminen tietovirtaus, tämä kysymys on niin tärkeä. Tässä nyt on pohdintoja komission sisällä siitä, miten se saavuttaa oikea tasapaino. Eli toi yhtään toisaalta se, että kielletään nämä perustelemattomat tieto, tietovirrat toisaalta pitää säilyttää täysin ja suojata potentiaalinen liikkumavaraa se, että on kösänllä ja emme tietenkin perusoikeuksista ole valmis luopumaan kauppasopimuksessa on tämmöinen hyvin arkaluontoista toimintaa. Voimme myös tarkkoja muotoilla yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa. Ja toistaan oli tämä poliittinen sopimus Japanin kanssa. Se osoittaa sen, että nämä sopimukset tietosuojan tason riittävyydestä tai päätökset voivat olla tärkeässä roolissa tässä mielessä – joten uskomme, että tämä on kysymys, joka pitäisi tunnustaa raportissa. Kaiken kaikkiaan tuemme lausuntoa ja se, mitä se kattaa, mukaan lukien lausuntoluonnoksessa on tehty ehdotuksia VTO-neuvotteluista. Tässä mielessä halusin muistuttaa siitä, että äskettäin EU on sitten siitä, että voitaisiin helpottaa näitä verkostopohjia transaktioita. Tämä sisältyy monia tärkeitä säännöksiä, kuten kuluttajan suoja, sähköiset sopimukset, mutta pitää myös muistaa, että aina kun keskustelemme tästä, niin siinä on 164 eri jäsentä mukana ja silloin kunnanhimon taso automaattisesti pitää laskea mutta tuosta syystä pitää myös muistaa, että keskustelut VTOssa tästä aiheesta ovat hyvin hankalat. Kuten kehittyvistä maissa, sen takia on hieno nähdä lausunnosta, että tämä kehitysaspekti on myös huomioitu kaiken kaikkiaan. Tuemme työtä voimakkaasti ja odotamme Jatko keskustelua ja jatkotyötä. Kiitos. Thank you very- Kiitos. Entä esittelijä? Haluatteko vielä lisätä tähän jotakin? No, ihan nopeasti vain. Oli helppo neuvotella tästä, kun tässä vain pari ryhmää oli paikalla. No, mielestäni ei tästä mitään sen suurempaa riitaa ole tiedossa. Ja Albrechtille näistä asioista on keskusteltu pitkään tosiaan ja pitkälti samaa mieltäkin ollaan henkilötiedoista. Ei se itse asiassa kuulu IMKON heiniin sinänsä, eli meidän täytyy miettiä varovasti tätä, ettei me ajaudu sitten toimivaltamme ulkopuolelle. Totta kai tämä tietosuoja-asia on tärkeää ja nämäkin elementit on otettava huomioon, mutta meidän täytyy kuitenkin tässä toimia kieli keskellä suuta, joten me tässä nyt ajaudu yli rajojen kuitenkaan, mutta uskon, että me me ole mitenkään kovinkaan kaukana lopputuloksesta. Kiitos, kiitos tästä. Ja tarkistukset on esitettävä kuudenteen päivään syyskuuta mennessä. Ja näin voimme sitten siirtyä eteenpäin seuraavaan esityslistan kohtaan. Nyt sitten on kyse tarkistuksista, jotka on tehty kolmansien maiden tuotteiden ja palveluiden pääsyyn sisämarkkinoille ja julkisista hankinnoista ja menettelyistä on myös kyse myös kolmansien valtioiden markkinoille pääsystä julkisten hankintojen yhteydessä. Ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron päätä esittelijälle, eli Stefanek, olkaa hyvä. Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Euroopan komissio hyväksyi ensimmäiset ehdotukset taistelusta varten jo maaliskuussa 2012. Joten käyttöön niin kutsuttu kansainvälinen julkisten hankintojen väline. Tarkoituksena oli lisätä EUn vaikutusvaltaa kansainvälisissä kauppaneuvotteluissa ja parantaa eurooppalaisten talouden toimijoiden pääsyä maiden julkisten hankintojen markkinoille. Euroopan parlamentti hyväksyi tarkistuksensa jo täysin tammikuussa 2014 ja se palautettiin asiasta vastaan valiokuntaan jatkokäsittelyä varten. Kuitenkin neuvosto oli jakautunut tästä ehdotuksesta ja jäsenvaltiot olivat melko kriittisiä tämän asian suhteen, tai melkein yhtä moni oli tämän tukena. Neuvosto ei ole aktiivinen ollut, sen takia parlamentti ei ole käynyt neuvotteluja Tämä lausunnonluonnos sisältää tarkistukset, jotka hyväksyttiin IMCO-valiokunnassa jo lokakuussa 17.13. Ja säännökset pidettiin, jotka kuuluvat IMKon ja tuntumaltaan No siellä oli myös IMKO-tarkistuksia, jotka on mukaan komission muutetussa 2016 ehdotuksessa. Voisin kertoa teille, että eilen oli varastoiden kokous muiden varastoiden kanssa ja pyysin, tai siis sanoin kaikille myös, että haluaisin vetää pois kaikki tarkistukset, jotka eivät liity IMKon toimivaltaan. Ja me tulemme työstämään kompromissitarkistuksia, erityisesti niitä, jotka liittyvät ympäristö-, sosiaali- ja työvoimastandardeihin. Kiitos. Thank you uh, very much. Kiitoksia esittelijälle. Ja kyllä, meidän pitäisi näyttää hyvää esimerkkiä, että pitäydymme vain omissa toimivaltuuksissamme. Kiitos. Sitten haluaisin antaa puheenvuoron Maria Grappinille, joka on varjostelijassa Depolista. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin esittää kiitokset äh, herra Stefanekille, joka toimi esittelijänä äh, tässä äh, asiassa. Uskoakseni eh, saimme aikaiseksi hyvinkin laajan konsensusratkaisun tämän asian osalta. Ja niinpä olemme tehneet ehdotuksia tarkistuksista. Äsken niihin viitattiinkin. Varjoesittelijät olivat mukana kokouksessa. Emme kuitenkaan eh, halua puuttua asioihin, jotka eivät kuulu meidän toimivaltuuksiimme. Meillä on kuusi SDn tarkistusta, jotka osiltaan sisältyvät valiokunnan toimivaltuuksiin. Haluaisin korostaa tämän kollegan alustuspuheenvuoron pohjalta seuraavaa seikkaa. Miksi tämä mietintö ylipäätään on hyödyllinen? Eli mistä syystä tarvitsemme tällaista välinettä? Euroopan unioni voi avata markkinoitaan julkisten hankintojen osalta myös muille tahoille tämän välineen kautta ja näin tällaisia protektionistisia keinoja voidaan torjua. Euroopan unionihan toimii avoimesti kauppa-asioissa, mutta jotkut muut käyttävät tällaisia hyvinkin rajoittavia protektionistisia keinoja hyvinkin innokkaasti. Tässä on kyse 12 miljardista eurosta, joka itse asiassa on nyt jätetty käyttämättä ja jäänyt tavallaan eurooppalaisilta yrityksiltä mennyt sivusuun kun tällaista välinettä ei ole olemassa. Totta kai me tarvitsemme jotakin tällaisia epäsuoria välineitä tähän, jotta myös Euroopan unionin yritykset voisivat toimia sitten muuallakin kuin unionin alueella. Tämä, tästä täytyy välittää tietysti tietoa oikealla tavalla, jotta ymmärretään, ettei kyse ole mistään protektionistisista uusista menettelyistä. Ja tämähän on tietysti kielletty muun muassa GATT-sopimuksesta ja GATT-sopimuksesta myös. Eli meidän täytyy ymmärtää, että markkinoiden avaaminen eurooppalaisyrityksille Euroopan unionin markkinoiden ulkopuolelle johtaa työpaikkojen mm, luomiseen ja myös kasvuun. Ja toivon, että tästä päästäisiin yhteisymmärrykseen eri poliittisten puolueiden välillä. Ja näin, vaikka nyt asia on ilmeisesti jumiutunut neuvostossa, niin tahtoisin kuitenkin muistuttaa siitä, että kun meidän valiokuntamme on saanut tehdä erilaisia tutkimuksia ja myös vierailuja ja selvittää tätä asiaa, eh, niin näyttäisi siltä, että on myös monia maita, jotka eivät tätä vastusta. Minun valtioni esimerkiksi ei tätä vastusta. Eli mitkä maat tässä oikein tätä vastustavat, mitkä valtiot eh, ovat vastahankaan ja sitten voimme toimi, toimia ikään kuin lobbareina siihen suuntaan, että tämä saataisiin eteenpäin ja voisimme luoda jonkunlaisen tasapainon siihen, että Euroopan unionin yritykset voivat tietysti osallistua julkisiin hankintoihin unionin sisämaan sisämarkkinoilla, mutta myös nähdä tämä sitten kolmansien valtioiden näkökulmasta ja mahdollisuutena erityisesti. Kiitos. Kiitos tästä. Ja nyt sitten varjoesittelijä. and, uh, Kiitos puheenjohtaja ja kiitos esittelijälle ja kiitos kollegoille. Meillä oli hyvin hyvin keskustelua eilen varastoiden kokouksessa ja pidän erittäin hyvänä näitä tarkistuksia, jotka muut ryhmät ovat jättäneet ja haluamme tehdä töitä myönteisessä hengessä varjostelijoiden kanssa, mutta en olemme tehnyt selväksi, ECR, no sen tavoitteena on niistä markkinoille pääsyä kolmansille maille ja ole toimivallisesti pk kuitenkin uskomme yhä, että paras tapa on vapaakauppasopimukset, eikä tämä ehdotus, että olisi väline. Tätä tarkoitusta varten ymmärrämme, että komissio on halunnut tehdä tämän selväksi, että ei enää ole potentiaalia sille, että saattaisiin EU-julkisen eh, mutta kuitenkin on huolia liittyen tähän uuteen hintasoittomekanismiin, joka olisi vain IMKon toimivaltaa. Tämä toimenpide sitä sovellettaisiin komissiomainen yrityksiin, jotka komissio päättää, eh, että ne, osa, että ne soveltavat eh, esteitä ja tämä olisi vaarallinen kotapaus kostotoiminnan osalta ja se rajoittaisi kasvupotentiaalia sille uskomme, että tämän tyyppinen politiikka ja tämän tyyppiset välineet vääristäisivät markkinoita. Jos luomme esteitä muille maille, niin pitää odottaa, että tekevät samaa. Ja tässä nyt on tietysti poikkeus pekoriksi, mutta silti tämä johtaisi mahdollisuuteen, että muut markkinat yhteiset protektionismi, meidän omia pk vastaan. niin ja haluamme, että pk-yrityksemme saavat mahdollisuuden päästä uusille markkinoille sen sijaan, että olisi politiikkoja, jotka voivat rajoittaa tätä. Protektionismi johtaa siihen, että protektionismi vain lisääntyy ja se on huolenaiheemme tässä, että tämä on retrospektiivinen toimi, jossa mentäisiin vain taaksepäin suhteessa siihen, mitä on saavutettu, meidän pitäisi johtaa esimerkillä. Kuitenkin pitää sanoa, että me olemme eri mieltä Fontonin kanssa, mutta tässä tekstejä voi silti parantaa kompromissihengessä ECR tekee kovasti töitä saavuttaakseen tämän ja tuemme esittelijää ja haluamme varmistaa, että sanomme selvästi, mikä on toimivaltaamme tässä ja että suljetaan pois ne tarkistukset, jotka kuuluvat intavaliokunnalle. Tätä pitää kunnioittaa, jos haluamme työstää näitä kysymyksiä yhdessä. Kuitenkin emme voi tukea tarkistuksia, jotka pyytävät komissio arvioi näiden julkisten hankintojen rajoituksien legitimiteettiä, se heidän tehtävänsä ja emme voi tukea tarkistuksia, jotka ottaisivat tällaisen buy European, tai ostaa eurooppalaista säännöksen. Se olisi protektionismia. Positiivista työtä voidaan tehdä, ja ECR on sitoutunut tekemään yhteistyötä muiden kanssa, että siihen päästään, mutta pitää ajatella eteenpäin ja antaa välineet pk pääsevät uusille markkinoille. Tämä ei ole oikea ehdotus tai oikea aika. Thank you very much, uh, Emma. Kiitokset. Ja Alden puolesta vielä, olkaa hyvä. Niin, kiitos puheenjohtaja, kiitos myös esittelijälle. On sanottava, että kun katson tarkistuksia, niin en löydä kyllä yhteistä pohjaa kovinkaan paljon. Perusteutuu protektionismi, sekä unionissa että unionin ulkopuolella on havaittavissa tässä. Me uskomme minun ryhmässäni pikemminkin vapaaseen kauppaan. Me emme voi tätä protektionismia tukea, sitä pitää torjua. Siinä kuulimme myös Viron puheenjohtajamaan edustajan puuttuvan. Eli meidän täytyy torjua protektionismia sekä Euroopan unionissa että kansainvälisesti. Ja jos me suljemme ovia, niin sitten ovia vain sulkeutuu entistä enemmän ja se vaikuttaa meihin, Euroopan talouteen, eurooppalaisiin yrityksiin ja pk-yrityksiin oikopäätä. Ja jos katson näitä muita tarkistuksia, siellä puhutaan ympäristötekijöistä ja sosiaalipuolen asioista. Meillä on vielä paljon tehtävää. Me emme tämä, tätä välinettä välttämättä tyystin tue, mutta tätä välineen varsinaista taustaajatusta täytyy tukea. Me olemme esittäneet jo ensimmäiseen ehdotukseen kantamme. Minä tuen joka tapauksessa esitte, esittelijää siinä, että täytyy pysyä tämän valiokunnan toimivallan piirissä. Tässä on joitain kohtia, joilla pyritään korjaamaan olemassa olevia määrittelyjä. Unionin käyttöoikeussopimus ja julkisten hankintojen asetuksissa, eikä näitä nyt kannata ryhtyä muuttamaan vain tätä välinettä varten. Esittelijän tarkistuksia ryhmäni voisi tukea, mutta kuitenkaan minkäänlaisia kompromissiratkaisuja välttämättä emme ryhtyisi tukemaan, eli pikemminkin esittelijän ehdotuksia. Ja nämä voitaisiin sitten ryhmitellä äänestyksessä. Ja minä sanoisin, että me, minun ryhmäni äänestää tämän e- ehdotuksen hylkäämisen puolesta, koska siitä tuntuu syntyvän enemmän vain hankaluuksia ja odottelen komissiolta laajempaa ehdotusta. Ensimmäistä ehdotusta ei saatu neuvostossa läpi, enkä minäkään sitä tukenut, enkä ole nyt nähnyt tässä sen suurempia muutoksia tässä uudessakaan ehdotuksessa. Kiitos. Kiitos tästä. No, ei näytä muilla varjoesittelijöillä olevan sanottavaa, eikä myöskään muilla jäsenillä, joten esittelijä vielä uudelleen. Sorry, sorry, sorry, excuse me. per. Hetkinen, hetkinen. Komissiolla onkin kuitenkin sanottavaa tähän. Eli komissio, olkaa hyvä. Thank, <clears throat> thank you, Madam Chair. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että saan vastata lyhyesti. Viimeisimmän kokouksen aikana sain jo korostaa sitä, että tarvitaan kansainvälisen julkisen välinettä, jotta voidaan vahvintaa EUn vipuvaikutusta. Kansainvälisissä neuvotteluissa, kuten tiedämme, EUn hankintamarkkinat on avattu oletusarvoisesti, kun taas yrityksemme, tuottamme palvelumme kohtaavat tällaisia suostumusjärjestelyjä kolmannissa maissa, kuten Yhdysvalloissa, Kiinassa, Intiassa, Turkissa ja Brasiliassa – tärkeitä kauppakumppaneitamme Euroopan ulkopuolella. Eikä pitäisi sallia sitä, että kauppakumppanimme syrjivät eurooppalaisia yhtiöitä vastaan, kun omat markkinamme ovat avoinna ulkomaiselle kilpailulle, joten pidämme erittäin hyvänä tätä valiokuntanne keskustelua ja intavaikunnan keskustelua. Tietysti odotamme ja haluamme keskustella kompromissitarkistuksista, joita ollaan laatimassa pitäisimme hyvänä rakentavia tarkistuksia, jotka auttaisivat selventämään soveltamisalaa komissiotuksessa ja miten pannaan täytäntöön väline, erityisesti nuo käyttöoikeussopimukset tai viittaus tullisäännöstöön. Olemme myös valmiit keskustelemaan ja puhumaan parlamentin kanssa näistä sopimus viranomaisten luettelusta, jota pitäisi jota pitäisi soveltaa tätä hintaan sopeutusmekanismia, mutta tämä pitäisi olla johdonmukaista tämän kauppapolitiikkaamme tavoitteiden kanssa ja sisämarkkinoiden tavoitteiden kanssa. Ja on tiettyjä tarkistuksia, joita on jätetty, jotka liittyvät siihen, että edistetään kestävää ja kestäviä ympäristötoimia muun muassa kansallisissa hankinnoissa komissio on mieltä näistä tavoitteista, että noita normeja pitää edistää, kuten on huomattu viimeisimmässä julkisten hankintojen direktiivien divitsamme. Olisimme valmiit keskustelemaan näistäkin asioista parlamentin ja neuvoston kanssa. Me pidämme ehdotusta siis äärimmäisen tärkeänä. No, neuvoston päättelmät ovat erittäin hyvät ja siinä puhuttiin sitä, että keskustelua pitää vielä eteenpäin ja pohtia sitä, miten tämä vastavuoroisuutta voidaan edistää hanketyön alalla. Toivomme, että tämä käynnistää lisäkeskustelua neuvostossa ja toivomme, että saadaan merkittävää esitystä neuvostossa, että parlamentti ja komissio ja neuvosto pääsevät neuvottelemaan. Otamme siis innolla kompromissitarkistuksia, joita luonnostellaan paraikaa. Ja keskustelemme sitten parlamentin jäsenen kanssa siten, että parannetaan kovissa tekstiä. Kiitos. Thank you very much. Kiitokset. Ja vielä esittelijä Stefane, olkaa hyvä. Kiitokset puheenjohtaja. No, tämä kaupan taustat ovat tietysti kiinnostavia ja tiedämme, että eri ryhmillä on eri äm, näkemykset. Ja minä pyrin nyt tähän asiaan löytämään jotain yhteistä pohjaa ja yhteisiä kompromisseja. Olen tyytyväinen siitä, että tässä ehkä päästään sitten pikkuhiljaa liikkumaan yhteiseen suuntaan. Pyrin tekemään parhaani löytääkseni välitysratkaisut ja myös saamaan asian eteenpäin. Kiitokset. Kiitos tästä. Ja onnea matkaan. Ja Imkoossa äänestetään 25. syyskuuta tästä asiasta. Näin ollen me voimme itse asiassa jatkaa. Meillä on enemmän aikaa itse asiassa tähän merkittävään keskusteluun, tähän ajankohtaiseen asiaan. Eli kyse on rakennusmateriaaliasetuksesta ja paloturvallisuusasioista. Katrin Steiler täällä on paikalla. Varmaankin kaikki tietävät, mistä syystä asia on nyt päätynyt ähm, valokeilaan. Ja kun ajattelemme tuota Grenfell-tornin paloa, ja me saimme komission kanssa käydä keskustelua asiasta ja me pyrimme sitten siihen, että tuota rakennusmateriaaliasetusta voitaisiin korjata ja käydä uudelleen läpi ja myös miettiä sitä, miten se oikeastaan liittyy paloturvallisuuteen. Me voimme myös miettiä tai saada komissiolta tällaisen yleiskatsauksen kaikista aloitteista, joihin ryhdytty on asiassa. Joten ensiksi Katrin, ole hyvä, kiitos kun otit tämän asian esille. Mielestäni varmasti meille kaikille lainsäätäjinä on tärkeää tähän erittäin ajankohtaiseen asiaan huomiomme kiinnittää. Uskon, että näin Euroopan unioni voi myös siirtyä lähemmäs kansalaisia. Katrin, olepa hyvä, oikein mukava kun olet paikalla. Thank you. Eh. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös siitä, että olette tukeneet tämän päivän aloitetta. Kun otetaan huomioon, mitä tapahtui Lontoossa, no monia kysymyksiä esitettiin liittyen paloturvallisuuteen ja rakennustuotteisiin ja mikä on sitten valiokunnan vastuu rakennustuotedirektiivin myötä ja mitä keskustelua ympärillä käydään. Nyt on sopiva siis, että pohdimme hieman tätä ja katsomme, mitä toimia voidaan tehdä. No siis tämä asetus ei aseta vaatimuksia rakennustuotteille, vaan harmonisoidut säännöt siitä, miten niiden suoritusta voidaan arvioida ja miten käytetään CE-merkintöjä. Jäsenvaltiot ovat vastuussa turvallisuudesta ympäristöenergiavaatimuksista, jotka liittyvät rakennustuotteisiin. Ja siis äh, tässä on useita kysymyksiä, jotka tulevat esille, ne eivät liity vain CPRn muotoon tarkastuksen muotoon, vaan keskustelua käydään myös näistä julkisivuista, kuten tiedämme. Tästä on puhuttu Grenfellin tulipalon myötä, että komissio on paikalla – ja tiedän, että he antavat meille tietoja tästä, mutta tämä tulee julkisivuihin ja miten niitä käytetään rakennuksissa. Ja kun tätä nyt tarkastelee, niin on mielenkiintoista, että tietyissä maissa on selvät säännöt siitä, miten korkeatarkastuksella, miten julkisivuista päätetään. Ei tuo, toisaalta se ei, sitten pitäisi tietää, miksi näin on, mutta tietysti tämä, on, tämä ei ole EU-toimivaltaan kuuluva, mutta nämä kysymykset ovat pohtimisen arvoisia. Niistä voisimme oppia lisää. Tietysti kysymykseen liittyvät yleisemminkin paloturvallisuuteen. Meillä ei ollut paloturvallisuusstrategiaa sitten vuoden 1996. Ja tähän voitaisiin ryhtyä toimiin. Tämä ei nyt liity myös myöskään CPR-asetukseen, vaan tämä on yleinen kysymys siitä, miten suhtaudumme paloturvallisuusstrategioihin. Ja sitten mikä liittyy tähän asetukseen, no Esimerkiksi myrkyllisyys, toksisteettikysymykset, tämä monimutkainen aihe, eikä ole helppoa ratkaisua kuitenkin. Nyt on kansainvälinen normi myrkyllisyyteen liittyen ja testejä on tehty. Ehkä voimme sitten tehdä jotain, että yrittää ottaa tuon esille myös EU-tasolla. Eli useita kysymyksiä, jotka liittyvät CPR-asetukseen, entä mitä tulee myrkyllisyyteen, voidaanko saada parempia sääntöjä siitä. Ja sitten julkisivujen sivujen kysymykset ja sitten tämä kysymys siitä, miten lähestytään paloturvallisuutta tästä eteenpäin. Tietysti tässä pitää löytää tasapaino, mikä on sitten jäsenvaltioiden vastuulletta ja missä voimme jakaa parhaita käytänteitä, missä voimme tehdä yhteistyötä. Siinä voimme lisätä arvoja ja oppia toisiltamme. Joten on nyt, tämä on nyt alku, että puhumme tästä tänään. En tiedä, mitä keskustelut tulee 30. syyskuuta, 30. syyskuuta ja ne, jotka vielä paikalla 13. syyskuuta kello kolme Strasbourgissa. Tulkaa paikalle. Ja hienoa, että komissio on täällä tänään, mutta tämä on myös jäsenvaltiokysymys sen takia. Se otettiin esille, kun puheenjohtajavaltio Viro oli paikalla. Tämä on siis myös jäsenvaltioiden tarkasteltava ja he pitää ehdottaa parannuksia. Toivottavasti tämä auttaa teitä puheenjohtaja. Päästään alkuun. Jatkossa tätä kysymystä varmasti käsitellään myös sillä tämän kansalaisten intresseissä meillä on vastuuta tämän rakennustuotteistuksen myötä, myötä. Se, tämä siis No hyvä alku on hienoa, että olet täällä paikalle. Ja hienoa, että komissiodustaja on myös paikalla jatkossa. Toivotaan, että puheenjohtajavaltion edustaja saadaan, neuvoston puheenjohtajavaltion edustaja saadaan myös paikalle. Jatkossa kiitos puheenjohtaja. Thank you very much. Kiitokset Catherine. Ja ensin kuulemme komissiota. Rafaeli, olkaapa hyvä. Kiitän puheenjohtajan. Kiitokset Stylerille johdannosta ja asian esittelystä ylipäätään. Tosiaankin tuon Grenfell-tornin tragedian jälkeen paloturvallisuus on tullut keskustelluksi laajalti. Ja nyt sitten mietimme omaa lähestymistapaamme sekä unionissa että jäsenvaltioissa ja mitä, mitkä askeleet sitten komissio on tähän mennessä jo ottanut ja mihin se aikoo ryhtyä parantaakseen tätä turvallisuusasiaa. Eli jos ajattelemme Euroopan unionin perustamissopimuksia, niin Euroopan unionilla ei itse asiassa ole täyttä toimivaltaa rakennusturvallisuusasioissa. Tämä on kiistämätöntä. Ja jos ajattelen nyt sitten olosuhteita ja maantieteellisiä olosuhteita ja tästä johtuvia rakennuksellisia eroja, tietysti eroja on aika lailla. Jos ajatellaan sitä, miten käytetään puuta rakennusmateriaalina tai kiviä tai niin poispäin, ja näin rakennusturvallisuus oikeastaan toimii parhaiten, jos sitä säännellään kansallisella tasolla. Komissiolla ei ole oikeastaan todisteita siitä, ettäkö kansalliset säännöt eivät vastaisi tavoitettaan. Ja me olemme tietysti kiinnittäneet huomiota uusissa rakennuksissa energia-asioihin tietenkin ja, ja on myös sitten unionin markkinoilla hyvin laaja kirjo, valikoima erilaisia rakennusmateriaaleja eri lehdistötiedotteissa olemme tietysti kuulleet erinäisiä syytöksiä Grenfell-tornin palon jälkeen. Ja sitten kiinnitetään huomiota tuohon energiatehokkuusdirektiiviin ja sitten rakennusmateriaaliasetukseen eli CPR asetukseen. Tämä rakennusmateriaaliasetus joka on vuonna 2011 tullut korjatuksi tarkoittaa sitä, että sillä luodaan tällainen oikeudellinen perusta, joka pohjautuu unionin perustamissopimuksiin ja asetuksessa pyritään sisämarkkinoiden rakennus, rakennuksiin tarkoitettuja tuotteita yhtenäistämään ja harmonisoimaan. Eli näitä, nämä tuotteet pitäisi arvioida ja myös niistä pitäisi tehdä ilmoitus tuottajan puolesta. Ja sitten kun ajatellaan turvallisuusasioita, niin jäsenvaltioilla on oikeus eh, toimia omalla alueellaan ja puuttua ja hyväksyä mitä tahansa rakennusmateriaaleja omalla alueellaan, jos se niin sovelletuks, sovel, eh, näkee soveliaaksi. Jos ajatellaan esimerkiksi sairaaloiden rakennusmateriaaleja, joissa täytyy käyttää tietyn tyyppisiä paloturvallisia materiaaleja. Niin CPR-asetuksessa puhutaan vain tuotteiden luotettavasta arvioinnista ja niiden toiminnasta ja, teho, ja toiseksi sitten haluaisin selventää sitä, mikä on usein ymmärretty väärin rakennusmateriaaliasioissa. Rakennusmateriaaleihin tosiaan tulee tuo CE-merkintä, ja tämä sertifikaatti ei kuitenkaan tarkoita sitä, että materiaalia voitaisiin käyttää kaikissa mahdollisissa rakennuksissa, joita unioniin on tarkoitus rakentaa. Tämä CE-merkintä tarkoittaa sitä, että kyseisen rakennusmateriaalin tuottaja on vastannut unionin esittämiin vaatimuksiin, mutta ei se tietenkään tarkoita sitä, että tuo tuote ei päätyisi väärään käyttöön. Tämä tietysti sitten kuuluu kansalliseen rakennussääntelyn piiriin. Jos ajattelee kaikkia näitä CE-merkittyjä tuotteita, niin vain ne, jotka ovat saaneet CPR-asetuksen hyväksynnän, niin niitä voidaan käyttää tiettyihin rakennustyypeihin. Eli jos näin tässä toimitaan ikään kuin uuden oikeuskehyksen sisällä vähän samalla tavalla kuin kone direktiiveissä. CPR-asetuksessa täytyy muistaa, että tässä on kyse sertifioinnista, eli siitä, miten rakennusmateriaali reagoi tuleen, miten kestävä se on, ja myös sitten tutkaillaan katto rakenteiden kestävyyttä ja piirteitä. Ja sitten tehdään tällaiset luokittelut näille rakennusmateriaaleille. Jos ajatellaan sitten tulipaloasioita, niin ne eivät kuulu unionin lainsäädäntöön sen enempää. Ja erityisesti tässä sitten jää tämä julkisivu asia kansalliselle tasolle. Vuonna 2016 komissio on tehnyt kaksi tutkimusta juuri paloturvallisuusasioista. Ensimmäisen savuhälyttimistä se, ja sitten myös savun myrkyllisyydestä rakennusmateriaalien yhteydessä. Ja komissio komissiolla ei ole todisteita siitä, että jäsenvaltiot jo ovat asettaneet asetuksia tähän tälle alalle. Ja on tehty sitten rakennusmateriaalien savuelementteihin ja lisätutkimuksia ja tähän myrkyllisyyteen on esitetty uusia ehtoja, jotta turvallisuus voidaan taaka, taata ja tuottajan täytyy, valmistajan täytyy tähän vastata ja myös sitten miettiä rakennuksen palo- ja savuhälyttimiä ja myös varauloskäyntejä eri lailla. Ja sitten jos ajatellaan savua, joka sitten syntyy rakennuksessa. Ja komissio on syksyllä tekemässä tästä uutta tutkimusta ja, saamassa sit, ja seuraa sitten tämän tutkimuksen jatkoa. Ja toinen tutkimus, jonka komissio myös vuonna 2011 on tehnyt, niin siinä puhutaan julkisivujen kestävyydestä. Ja tämä tutkimus lähti liikkeelle siitä, että ei puhuta laaja-alaisista kokeista pelkästään, vaan myös pienen tason mittauksista. Joissain jäsenvaltioissa nämä näissä julkisivumenettelyissä on käytetty pienimuotoisia mittauksia ja testejä, jotka eivät välttämättä tuo oikeita tuloksia. Ja turvallisuus ei liity pelkästään siihen, minkä kokoinen julkisivu on. Ja tuo Grenfellin torni on tämän jo osoittanutkin siinä, kun sen paloturvallisuutta testattiin ja komissio tietysti keskustelee kaikkien jäsenvaltioiden kanssa siitä, miten unionin mittausjärjestelmiä täytyisi ottaa, to, muuttaa ja miten sitten grenfell tornin tragedian jälkeen jäsenvaltiot voisivat ottaa käyttöön myös laajan, mm, laajempia mittauksia ja myrkyllisyysmittauksia toisella tavalla. Tämä tieto, jota olemme saaneet tutkimuksista, ovat merkittäviä sekä komissiolle että myös jäsenvaltioille rakennusten turvallisuutta parantaaksemme. Ja toinen unionin ö, teksti liittyy tuohon energia, rakennusten energiatehokkuuteen. Siitä on keskusteltu paljon myös tuon Grenfell-tornin palon jälkeen. Tässä on vähimmäisvaatimukset tietyt kansainväliset rakennuskoodit näille seinien, kattojen, ikkunoiden ja lattioiden energiavaatimuksille. Ja tässä on sitten olemassa myös kansalliset rakennuskoodit käytössä. Tämä energiatehokkuusteksti ei itse asiassa liity sen enempää rakennusmateriaaleihin eikä myöskään paloturvallisuusasioihin. Näin ollen energiatehokkuusasia ei liity tuohon julkisivukysymykseen eikä julkisivun paloturvallisuuskysymykseen ja rakennusmateriaaliasiat ja rakennuskysymykset muutenkin kuuluvat toissijaisuusperiaatteen piiriin, ja eikä energiatehokkuusdirektiivikään millään tavoin puutu sitten rakennusmateriaalien paksuuteen tai muihin ominaisuuksiin. Energiatehokkuus teksti ei millään tavoin myöskään mene kansallisten tekstien yli, kun ajatellaan turvallisuutta ja terveyttä. Tarvitaanko sitten unionitasolle lisää äh, sääntelyä rakennusmateriaaleihin, kun tällaista ja organisia äh, materiaaleja aletaan käyttää entistä enemmän? Jos ajatellaan tätä asiaa, niin nyt tämähän tosiaan kuuluu kansalliseen päätäntävaltaan, kuten jo sanoinkin, eikä meillä näin ollen ole mitään todisteita siitä, etteikö asiat olisi ihan hyvin toiminnassa ja hallussa myös kansallisella tasolla. Eikä Grenfell-tornin tapahtumistakaan ole kaikkia yksityiskohtia vielä saatu. Toki tiedämme sen, että Grenfell-torniin talon palo totta kai herätti paljon kysymyksiä siitä, miten meidän pitäisi ehkä ryhtyä korjaamaan tätä rakennusmateriaalikenttää. Tämä on suuri haaste jäsenvaltioiden viranomaisille totta kai. Itse asiassa jäsenvaltioilla on suuret vaikeat haasteet seuraavista syistä. Paloturvallisuusasiaa ei liity pelkästään rakennusmateriaalin valitsemiseen. Kyse on siitä, miten se on, rakennus on suunniteltu, missä näitä palohälyttimiä ja savuhälyttimiä on, missä rakennus sijaitsee, minkälaisia päästöjä siitä syntyy ja monet monet eri tekijät tähän vaikuttavat. Ja toiseksi tällaisia palo on uhriksi joutuneita on entistä enemmän unionissa, suht, 60 prosenttia tämä on noussut. Ja, ja erinäisiä kaasuja pääsee rakennukseen, joista sitten syntyy syttyy tulo, paloja, eli täytyisi pystyä havaitsemaan erilaisin hälyttimin näiden kaasujen vapautuminen hyvin varhaisessa vaiheessa, jotta asukkaat voisivat poistua paikalta. Ja tämäkin kuitenkin kuuluu kansalliseen päätäntävaltaan. Komissio totta kai on valmis tukemaan jäsenvaltioita tilanteen arvioinnissa ja voimme myös luoda tällaisen foorumin, jotta tietoa voitaisiin vaihtaa jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä ja kaikkien eri osapuolten välillä. Ja näin voimme sitten oppia toinen toisiltamme ja myös vaihtaa hyviä käytänteitä rakennusturvallisuudessa ja rakennusmateriaaliasiassa. Sehän siis tosiaan menee kauemmas kuin tuo varsinainen rakennusmateriaali materiaaliasetus. Jäsenvaltioiden äh, lainsäädäntöviranomaiset varmasti sitten toimivat kaiken tietonsa pohjalta ja tekevät sitten omat lainsäädännölliset valintansa. Kiitokset, kiitokset tästä laajasta tietopaketista. Ja sitten kysynkin, haluavatko jäsenet kysyä jotakin komissiota. Andreas Schwab, olkaa eh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Catherine Styler. No hän oli tässä ennen esittelijänä tässä asiassa ja kiitos myös komissiolle tasapainoisesta esityksestä. Pari tärkeää asiaa. Ensinnäkin on oikein, että tämän kauhistuttavan luontoon onnettomuuden jälkeen tarkastamme tarkkaan kuinka paljon nämä rakennukselliset määräykset eikä tämä väärä, väärin tehty toimeksianto oli syynä tähän kaistuttavaan asuntopaloon. Tätä pitää testata intensiivisesti ja tieten mukaan ja sen komissionkin niin, että tällaista toimenpidettä ei ole olemassakaan ja emme nyt hyttäisi ketään, jos me emme saisi tarkkoja tietoja vaan tämä pitää nyt tehdä perin pohjin ja tarkistaa. Ole, sen puolesta, että toimme näin ja että sitten pohdimme, mitä päätelmiä sitä pitää vetää. Olen saanut tietoja siitä, miten tämän tyyppiset rakennukset normaalisti pitäisi rakentamista materiaalista kerrostalossa Saksankin, jos ne on 22 metriä siitä ylöspäin, niin siihen liittyy määräyksiä, joiden mukaan nämä ulkoseinät äh, pitää rakentaa materiaalista, jotka eivät ole syt, syttymisherkkiä, nämä kansallisia määräyksiä mutta samanlaisia määräyksiä on myös äh, muissa jäsenvaltioissa varmasti ja muitakin säännöksiä, joita en nyt halua lukea kaikkia, mutta jos nyt käydään läpi näitä tällä tapaa, niin huomasin jo, että ettei missä nimessä pitäisi on niin, että tämä liittyisi julkisivujen eristeisiin, vaan miten tämä on otettu käytännössä. Jos sitten no, luontossa tapahtui tämä kasvattava onnettomuus ja meillä on velvollisuus uhrien nimissä tehdä tutkimustyötä, niin on kuitenkin tiedettyä, että pitempään tässä on suurta kilpailua eri eri valmistajien välillä Euroopassa, joka ei saa johtaa siihen, että tämä Lontoon palon takia joku saa tässä nyt sitten etulyöntiaseman niin kauan kuin nämä faktat eivät ole selvillä. Meidän pitäisi nyt tarkistaa faktat ja sitten kun faktat ovat pöydällä, niin vedetään päätämät eikä toisinpäin. Varmasti olemme tässä samaa mieltä. Sen takia odotan jatkokeskustelua mielenkiinnolla. Kiitos. Thank you very much. And then... Uh, Kiitokset. Ja Charles Mose. Tak for det. Jeg vil også øh, starte med at sige tak til Katrin Steiler for at sørge. Kiitokset Katrin Steilerille tästä keskustelusta. Tosiaan täytyy nyt katsoa, voimmeko me oppia tästä jotakin. Kiitokset komissiolle tästä asian esittelystä ja erityisesti siitä, ettei sääntöjä oikeastaan olekaan Euroopan tasolla, koska tämä kuuluu jäsenvaltioiden harteille. Seuraavat kommentit esittäisin ensiksi. Olen ollut kymmenen vuotta täällä parlamentissa ja hyvin usein olen puhunut eri Euroopan edustajien kanssa, jotka haluaisivat nähdä nimenomaan sen, että työympäristöä ja työolosuhteita voitaisiin parantaa myös näillä paloturvallisuusasioissa, kun ajatellaan palomiehiä ja varsinkin kun ajatellaan savun myrkyllisyyttä. Ja siksi on oikein hyvä, että savumyrkkyjen arvioita aiotaan nyt toteuttaa, niin kuin komissio sanoi, on tärkeää tosiaan kuunnella alan ammattilaisia. Ja toiseksi haluaisin kiinnittää huomiota siihen, ettei ole epäilystäkään siitä, että tämä kuuluu jäsenvaltioiden harteille tämä paloturvallisuus, mutta me voisimme kuitenkin auttaa huolestuneita kansalaisia sillä, että me äh, valvomme tilannetta ja luomme jonkunlaisia selviä äh, käsite- selveän kuvan siitä ja vertailuarvoja siitä, miten mikäkin jäsenvaltiotilanteen tilanteen on hoitanut. Mikä on minun valtioni taloturvallisuustilanne esimerkiksi? Eli tällaista tilannetta voitaisiin välittää kansalaisille ja osoittaa, että miten asia on missäkin maassa hoidettu nyt kun tiedämme, mitä komissio jo on tekemässä, niin se on toki hyvä, mutta toki komissio voisi vähän edelleenkin tehdä työtä juuri kokemusten vaihdon helpottamiseksi jäsenvaltioiden välillä. Uskon, että kansalaiset varmaankin arvostaisivat tätä kansalliset poliitikot ja myös me tässä voimme auttaa siinä, että voidaan oppia muiden maiden kokemuksista. Tottahan tämä ei ole mikään Euroopan unionin toimivaltaan kuuluva asia, mutta silti uskon, että unioni voisi auttaa takaamaan se, sen, että kaikki tieto ja kokemus saadaan siirrettyä maasta toisiin palvelemaan sitten myös muita, voidaksemme ennaltaehkäistä tällaisia kammottavia tragedioita. Kiitokset. Kiitos tästä. Ja Daniel. Thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää myös Catherinea siitä, että tätä asiaa käsitellään. Se on erittäin tärkeää Saatte tämä ystävä keskustella tästä. Oli aikaista tietää kaikki tutkimuksista ja miksi ja miten tämä Grenfell-katastrofi oli niin vakava. Ja no komissio sanoi, että 60 prosenttia on tämä uhriluku laskenut tulipaloissa. Se on hyvä asia, se on hyvinvointi, mutta kun nähdään tällainen Grenfell-tapainen tapahtuma, niin ihmiset ovat oikein sanoneet, että tämä ei riitä, koska sehän ei riitä. Ja kaikki ymmärrämme, että ei olla tässä rajallinen roolinsa. Ja kysymyksiä pitäisi siis tämmöisiä jäsenvaltioille No, tämä Grenfellin eriste oli kielletty Saksassa, USAssa ja muissakin maissa. Ja voi olla, että se on myös UKssa kielletty, joten ei voi olla varmoja, joten se on sitä ongelmia rajat, mitä EU voi tehdä, mutta voimme auttaa mielestäni. Ja on tätä kysymyksiä, ja tässä on keskitytty myrkyllisyyteen. Se on tietysti tärkeää, mutta tässä yksi asia, mikä tiedetään, että tämä eriste johti siihen, että tämä palo oli niin paha kuin se oli. Ja sitä pitää katsoa jatkossa myös, ei pelkästään myrkyllisyyttä, vaikka myrkyllisyys on se, mikä on vaarallisempaa. Tässä tapauksessa, tässä tapauksessa ei ollut vaan palon leviäminen. Joten muutama kysymys komissiolle yleisesti. Onko parhaita käytäneitä rakenteiden suunnittelusta EU-tasolla, jos ajatellaan No tässä liittyy myös rakenteisuunnittelukysymyksiä, eikä vain tämä rakennus, vaan monia muitakin rakennuksen Eurooppaa, jossa on kyseenalaisia suunnitteluja turvallisuusnäkökulmasta ja toiseksi komissio puhui näistä parannuksista ja kuinka pitkään teistä veisi, että pannaan täytäntöön nämä parannukset, kysymykset kuten testausmenetelmät ja turvallisuuskysymykset, tässä mitä tulee materiaalien myrkyllisyyteen, sillä tätä on tietysti jo paljon. Kiitos. Ja kiitos vielä Catherine. Thank you very much. Uh, is there any... Kiitos. Haluaako joku muu sanoa tästä vielä jotakin? No sitten minä sanon muutaman sanan kuitenkin. Kiitos Katrinille, kun tämän toit esityslistalle. Ehkäpä komissio voisi vastata täällä esitettyihin kysymyksiin. Thank you, thank you very much for the... Kiitos kysymyksistä ja kommenteista. Olen täysin samaa mieltä, että yksikin uhri on liikaa tulipalossa. Me olemme nyt täällä ja, ja olemme samaa mieltä siitä, että jäsenvaltioiden parhaiten käytäntöjen jakaminen ja tietojen jakaminen voisi auttaa parantamaan nykytilannetta ja komission valmis perustamaan tällaisen alustan foorumin. Ehkä pitäisi ottaa yhteyttä myös neuvoston puheenjohtajavaltion sillä. Tämä on jäsenvaltiokysymys, mutta epäilemättä tämä kuuluu myös meille. Haluamme olla tässä aktiivisia ja helpottaa toimintaa, koska se voisi tuoda lisäarvoa. Sitten on nämä kaksi kysymystä, kaksi tarkkaa kysymystä tällä hetkellä – Meillä ei ole tietoja tällaisista asiakirjoista EU-tasolla, mutta yksi vaihtoehto, jota voitaisiin tutkia perustuen parhaisiin käytäntöihin, voisi olla tämä, jos on tarvetta määritellä yhteisiä viiteasiakirjoja paloturvallisuudelle laajalti ottaen. Se on yksi vaihtoehto, jota voidaan tarkastella. Sitten nämä tutkimukset, erityisesti se käsitteli myrky- savumyrkyllisyyttä. myrkyllisyyttä. No kuten sanoin, odotetaan, että tutkimus saadaan valmiiksi, tai tästä mä saadaan valmiiksi lokakuun mennessä, ja sitten katsomme sen päätelmiä, ja katsotaan, mihin toimiin voitaisiin ryhtyä sen perusteella. Ja tässä siis pohdittaisiin sitä, että olisi standardimuotoinen testaus tälle myrkyiselle tai miten tämä savuosi, kuinka myrkyllistä tämä savuosi, joka tulee näistä rakennustuotteista, eikä rajoituttaisi vain yleisesti myrkyllisyyteen. Se on soveltamisella tällä hetkellä. En nyt ole viitannut siihen, että rakennustuoteasetus on käymässä läpi uudelleen tarkastelua tällä hetkellä tarkistusta, sillä se alkoi paljon ennen tätä onnettomuutta, eikä se liity suoraan paloturvallisuuskysymyksiin. Me olemme juuri vastaanottamassa tutkimuksen ja arvioimassa sitä, mutta tietysti tämä on yksi osa-alue, jota katsomme tarkkaan, kun pohdimme eri vaihtoehtoja, miten voidaan tarkistaa asetusta. Kiitos. Thank you very much. Kiitokset. Catherine, haluatko vielä muutaman sanan sanoa tähän loppuun? Kiitos, kiitos komissiolle ja kollegoille Tosiaan komission julkisivukommentti oli hyvä. Eli täytyy katsoa, minkälaisia testauseroja jäsenvaltioiden välillä on. Meidän täytyy kiinnittää tähän huomiota, koska tämä julkisivuasia on niin olennainen. Ja Andreaskin viittasi jo siihen julkisivukysymykseen ja siihen, miten julkisivuja itse asiassa rakennetaan eri jäsenvaltioissa. Ja, ja se, Saksassa esimerkiksi kiellot ovat jo aika korkealla tasolla. Ja tätä tietoa täytyy sitten saada eteenpäin, eli tuo komission esittämä foorumi on oikein hyvä, että tietoa ja käytänteitä voidaan sitten vaihtaa toinen toistensa kanssa ja ymmärtää, missä oikeastaan mennään. Ja tietenkin täytyy myös ymmärtää, minkälaiset paloturvallisuussäädökset eli jäsenvaltioissa on. Joissain valtioissa uskoisin on esimerkiksi tietyt aikarajat, 10 minuuttia siitä, kun palo syttyy, joissain valtioissa 10 minuuttia niin poispäin. Eli jäsenvaltiot tietysti päättävät näistä aikarajoista ja tämä vaikuttaa totta kai sitten rakennusten muotoon ja, ja, ja arkkitehtuuriin. Eli meidän täytyy ymmärtää nämä jäsenvaltioiden väliset erot ja mitä jäsenvaltiot sitten oikein tekevät. Ja näin me tietysti tiedämme, että jäsenvaltiot totta kai toteuttavat tätä omalla tasollaan, mutta meidän täytyy ottaa esiin näitä tärkeitä kysymyksiä ja pyytää valtioita osallistumaan tähän ja, ja yhdessä sitten luomaan jotain järkevämpää. Ja näin Skaldemosekin viittasi juuri siihen, mitä miten esimerkiksi palomiehet tekevät työtä kaikissa jäsenvaltioissa ja minkälaisiin ongelmiin he sitten kohtaavat, minkälaisia ongelmia he kohtaavat. Grenfell-torniin, tornia sammuttaneet palomiehet olivat sellaisen työn edessä tuon tornin palossa, jota, jonka, jonka he eivät ole koskaan aikaisemmin joutuneet sammuttamaan. Eli nämä kaikki palot ovat myös eroalaisia, eli palomies muidenkin kokemuksia varmasti kannattaa kuunnella, koska he ovat myös nähneet, miten valtavalla vauhdilla palo levisi rakenteista toiseen. Eli miten me sitten voimme tukea myös palomiehiä ja miten voimme heitä tukea. Kiinnostavaa oli myös juuri se, että palomiesten terveysasiat ovat tärkeitä. Eli meidän on ajateltava myös tätä asiaa, jos me voimme jotain tehdä, jos ajattelemme rakennusmateriaaleja ja niin poispäin. Eli jos, onhan meillä jonkunlaista vastuuta kuitenkin tässä kannettavana näiden standardien määrittelemisessä. Ja sitten tuo paloturvallisuusstrategia ylipäätään eli jätän tuo rakennusmateriaalipuolen hetkeksi, mutta me emme ole tosiaan miettineet tuollaista unionin tasoista paloturvallisuusstrategiaa jos se on tuolta vuodelta 1996 peräisin, niin eiköhän olisi nyt jo korkea aika pohdiskella asiaa enemmän. Kiitos komissiolle tästä foorumiajatuksesta, erinomainen alku. Ja meidän täytyy todella nyt sitten ryhtyä painostamaan jäsenvaltioita, koska me kaikki pidämme tätä tärkeänä tehtävänä ja siksi meidän täytyy tosiaan saada hyvät käytänteet myös vaihdetuiksi. Kiitos puheenjohtajalle. Kiitos tästä, Catherine. Ja varmasti voimme nyt sitten sanoa, että tämä erityinen lisäasia on oikeastaan johtanut jo uuteen ajatukseen, tähän foorumiajatukseen. Hyvä, voimme välittää tätä tietoa jäsenvaltioissamme. Jo. Eli kiitokset myös komissiolle tänne saapumisesta. Näin me olemmekin saaneet esityslistamme käsiteltyä tämän päivän kokous päättyy. Huomenna sitten puoli kymmeneltä äänestämme, jonka jälkeen jäämme lomalle. Eli kiitokset myös tulkeille. Kiitos sihteeristölle tämän päivän kokouksen valmistelusta ja näin sitten koordinaattorit jatkavat tässä 15 minuutin sisällä. Kiitos kaikille osallistumisesta.